mietintö Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Ja herra Mato saa nyt neljän minuutin puheenvuoron. Excuse me, our colleague is ready to start. No niin, pyydän anteeksi. Kollega on valmiina aloittamaan. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Puhumme nyt ehdotuksesta, jossa käsitellään tuonikalan monivuotista elvytyssuunnitelmaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Ja EUn lainsäädäntöön on syy, tarkoitus ottaa ICCATin vuosien 2014-2016 säännöt Kuten tiedätte, meillä on tuolla alueella Tonnikallan elvytyssuunnitelma, joka päättyi vuonna 2022, ja kalastajat, kalastajat ovat tehneet paljon voidakseen sopeutua entistä pienempiin saalismäärin ja pidäkseen kiinni tiukoista säännöistä. Tämän ansiosta vuonna 2008 jälkeen biomassa on kehittynyt erittäin hyvän suuntaan ja ICAT on päättänyt nostaa kalastusmääriä, koska on hyvä tieteellistä näyttöä, jonka mukaan kalakanta on hyvällä tavalla. Tonnikalakannan elpyminen tällä tavalla voisi perustella sitä, että Iikka nostaisi näitä pyyntimääriä entisestään ja tätä me myös pyydämme. Esimerkiksi Kanarian saarilla on pienimuotoista tonikalan kalastusta. Se on eh, todella kestävää ja on vaikeaa sanoa, että 24 tuntia kalastuksen aloittamisen jälkeen täytyy tulla takaisin satamaan, koska kiintiöt on täytetty. Halutaan kuitenkin, että sääntöjä sovelletaan ja sovelletaan kaikkialla Euroopassa samalla tavoin. Siinä on teknisiä, erilaisia siirtoja, siirto, siirtotoimenpiteisiin liittyviä sääntöjä. Siinä puhutaan stereokameroista, saalistietojen ilmoittamisvaatimuksista ja esimerkiksi ikatin tarkkailijoista. Ikätin suositukset pitää täytäntöönpanna oikealla tavalla, mutta komissio menee mielestämme joissakin tapauksessa pidemmälle kuin tämä järjestö. Ja haluaisin muistuttaa, että Ikätin suositusten täytäntöönpanon tavoitteena on todella se, että näitä sovelletaan yhtenäisesti kaikkialla Euroopassa, eikä ole syytä aloittaa keskustelua sellaisista asioista, joista on jo tehty päätös. Tavoitteena on, että että kaikilla toimijoilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet, kun ne kalastavat tonnikalaa. Erityisesti verrattuna kolmansien maiden kalastajiin. Jos kolmansien maiden kalastajat soveltavat eri sääntöjä, tämä vesittää nämä säännöt ja kaikki ponnistuksemme valuvat hukkaan. Ja komissio ehdottaa, että elvytyssuunnitelman muutokset toteutettaisiin delegoiduin säädöksin. Tätä parlamentti ei millään muotoa hyväksy. Meistä tässä pitää edelleen toimia yhteispäätösmenettelyllä, tavallisella lainsäädäntömenettelyllä neuvoston ja parlamentin kesken. Olen aina pyytänyt sitä, että parlamentti olisi mukana yhteispäätösmenettelyssä eikä tässä poljettaisi parlamentin toimintaoikeuksia. Lopuksi olisi hyvä, että komissio ottaisi huomioon erilaisten tonnikalapyydysten roolin. Tässä on korostettava erityisesti pienimuotoista kalastusta ja tonnikalarysiä, joita on käytetty perinteisesti. Ja tässä korostamme sitä, että kun kiintiöitä jaetaan, kiinnitetään erityistä huomiota perinteisen kalastus, kalastusmuotoihin. Tarkistuksilla on muutettu ja parannettu mietintöä ja uskon, että tämä voi loppujen lopuksi tyydyttää kaikkia. Now we hear from the commission. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro siirtyy komissiolle. Komission jäsen Vella, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti Hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää myös Gabriel Matoa. Minäkin ja komissio hyvin voimakkaasti arvostaa tätä Maton valmistelmaa mietintöä. Se on ihan selkeästi osoittaa, että hän selkeästi ymmärtää ne asiat, jotka liittyvät tonnikalaan. Se tarjoaa meille myös tärkeitä ja hyviä ehdotuksia alkuperäisen ehdotuksen muuttamiseksi. On tärkeää myös muistaa, että tämä ehdotus ja sen tavoitteet pyrkivät siihen, että ne voivat transponoida EU-lainsäädäntöön sellaisia menettelyitä, jotka on jo ikkatissa hyväksytty kansainvälisen Atlantin tonnekala komitean suosituksissa. Ne hyväksyttiin vuonna 2014 ja niitä on sovellettu jäsenvaltioissa viime vuoden heinäkuuhun asti. On tärkeää sanoa, että tämä elpymissuunnitelma on suunnitelma, joka on hyvin pitkälti, jota on hyvin pitkälti pidetty menestyksellisenä ja tonnikalakannat ovat voimakkaasti elpymässä. Tästä huolimatta olemme sitä mieltä, että ei voi olla tilaa välinpitämättömyydelle, vaan meidän tulee edelleenkin jatkaa sillä linjalla, että tämän tärkeän kalakannan tilanne säilyy vakaana. Ikkatin suunnitelmat ovat siitä syystä erinomais, erittäin tärkeitä. Hyvin monet säännökset tässä elpymissuunnitelmassa soveltuvat suoraan kaikkiin jäsenvaltioihin. Siitä huolimatta transponointia tarvitaan, kun varmistetaan se, että säännöksiä voidaan soveltaa ja täytäntöönpanna kaikkiin oikeus- ja luonnollisiin henkilöihin Euroopan unionin alueella. Se on välttämätöntä, jotta voidaan varmistautua siihen, että Euroopan unioni noudattaa näitä säännöksiä ja ottaa huomioon kansainväliset sitoumuksensa. Ja näin voidaan säilyttää myös EUn uskottavuus kestävässä kalatalouden hallinnoinnissa. Hyvä puhemies, vaikka tämä mietintö vastaakin hyvin pitkälti meidän odotuksiimme, joitakin erilaisuuksia ja poikkeamia edelleen on. Esimerkiksi kun puhutaan kyseisten toimielinten toimivallasta silloin, kun täytäntöön pannaan näitä säännöksiä myös alueellisista kalajärjestöistä. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että nämä erimielisyydet voidaan ratkaista, kun tarkastellaan säännöksiä, jotka liittyvät siihen, että antaa komissiolle valtuuksia ottaa käyttöön delegoituja säännöksiä. Komissio voimakkaasti uskoo sitä, että näiden useiden elvytyssuunnitelman ähm, Tarkistusten vuoksi tämä on tärkeä osa IKATI-suunnitelmaa, sillä siitä syystä, että nämä delegoidut säännökset ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin nopeasti yhteisölainsäädäntöön sisällyttää kaikki mahdolliset muut muutokset IKAT-tasolla elpymissuunnitelmaan. Nämä muutosehdotukset tapahtuvat usein ja säännöllisesti, ja silloin ne käyvät läpi tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen – ja uusia säännöksiä täytäntöönpana oikea-aikaisesti, jotta voidaan varmistautua siitä, että noudatamme kansainvälisiä velvollisuuksiamme. Delegoitujen säännösten hyväksyminen komissiossa tarjoaa mahdollisuuden siellä siihen, että voimme tarkasti ja varsinkin nopeasti, mikä on kaikkein tärkeintä, transponoida ikkat-säännöksiä unionin lainsäädäntöön vain muuttamalla niitä ei-oleellisia elementtejä, joita tässä lainsäädäntötoimessa on. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy kuulla myös tärkeitä tahoja myös asiantuntijapuolella. Se merkitsee myös oikea-aikaista relevantin asiakirjojen transponointia Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Komissio uskoo tämän lisäksi, että sen tulisi saada riittävästi valtaa, jotta se voisi hyväksyä täytäntöönpanevat säännökset. Hyvin useasti on tarve sille, että tiettyjä säännöksiä elpymissuunnitelmasta täytyisi täytäntöönpana unionitasolla. Tarvitsemme tätä, jotta voimme saada aikaiseksi samanveroisen toimintaympäristön kaikille jäsenvaltioille ja varmistaa samojen toimenpiteiden tehokkuuden. Erityisesti on tämä relevanttia valvontamenettelyissä, jota ikkatissa tulee, jolloin tulkinta voisi olla erilainen eri jäsenvaltioiden välillä, jotka liittyvät suoraan kiintiöihin ja niihin, niiden noudattamiseen, kuten myöskin muihin kansainvälisiin velvoitteisiin. Arvoisat jäsenet ja hyvä puhemies, komission ehdotus monivuotiseksi tonnikalan elpymissuunnitelmaksi tarjoaa hyvin tasapainoisen ja tehokkaan seurantamekanismin ICCAT-sopimukselle. Edustaja Maton mietintö on erittäin arvokas osio tässä suhteessa ja mielelläni kuulen myös parlamentin muiden jäsenten näkemyksiä asiasta. Kiitoksia. Uh, Kiitokset arvoisa komission jäsen. Nyt aloitamme yleiskeskustelun. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat ryhmien edustajat. Kollega Valesa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Alkuun onnettelut edustaja Matolle hänen tekemästään työstä. Tuen tätä ehdotusta. Tavoitteena on varmistaa, että monivuotista elvytyssuunnitelmaa toteutetaan unionin lainsäädännössä ikätimääräysten mukaisesti. Elvytys edellyttää selkeitä toimia. Ensinnäkin meillä pitää vähentää asteittain TAK-tasoa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Yhtä lailla meillä pitää olla tarkat kalastusmahdollisuudet aikarajoineen ja alimittoineen eri alueilla, mutta ICAT-järjestelmää koskien kansainvälisiä yhteisiä tarkastuksia on pantava täytäntöön. Näin voimme varmistaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille niille, jotka kalastavat tonnikalaa, erityisesti EUn ulkopuolisia toimijoita silmällä pitää. Jos ulkomaisiin aluksiin käytetään eri sääntöjä kuin unionin omiin kalastajiin, niin tulokset ovat yh, yhtä kuin nolla. Joten meidän täytyy varmistaa, ettemme rankaise omia kalastajiemme langettamalla heille tiukempia määräyksiä. Eli vielä kerran toteaisin, että tuen kollega Matoa ja tätä hänen tekstiään. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Briano, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. En halua puhua nyt pelkästään Ikatin suosituksista. Olemme niistä yhtä mieltä ja esittelijä Maton kanssa olemme keskustelleet niistä hyvin laajasti valiokunnassa ryhmien kesken. Haluaisin tässä kuitenkin käsitellä tonnikalan liittyviä tärkeitä aiheita, kuten lajin ekologiaa, sen kantaa ja sosiotaloudellisia tähän liittyviä kysymyksiä, ja sen kalastuksen liittyviä kysymyksiä. Kuten tiedämme, EU ja sen jäsenvaltiot ovat ikkaten sopimuspuoli ja vuonna 2014 Genovassa omassa kaupungissani ikkaten vuosikokouksessa hyväksyimme tai kuulimme siitä hyvästä uutisesta, että tonnikalan kanta on elpynyt ja päätettiin lisätä kiintiöitä sopimusvaltion 120 prosentilla. Jakokriteerit päätetään ikkatiissa harkinnanvaraisesti jäsenvaltioiden toimesta ja valitettavasti monissa tapauksissa nämä kiintiöt äh, hyödyttävät vain harvoja toimijoita ja pien, pienmuotoista kalastusta harrastavat kalastajat jäävät tämän ulkopuolelle. Ei saa unohtaa myös sitäkään, että jos äh, tällainen pienmuotoinen kalastaja vahingossa kalastaa tonikala, hän saattaa saada suuren rangaistuksen. Olemme tarkista- jättäneet tarkistuksen, jolla puututaan suurten toimijoiden monopoliin ja jossa pyydetään komissiota katsomaan näitä tonikala-kiintiöitä, että ne olisivat entistä reilumpia. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Tomasic, yksi minuutti. Ribarstvo kao gospodarska grana danas više nego ikada ovisi... Tänä päivänä enemmän kuin koskaan kalastus taloudellisena toimenpiteenä riippuu tasapainosta kalastuslaivaston sosiaalisen kestävyyden ja kalakantosuojelun välillä. Kalakantojen suojelu on äärimmäisen tärkeä kalastustoiminnan jatkuvuudelle, mutta kalastus ei voi myöskään jatkoa ilman kalastajia, joiden tuottyy kyetä näkemään – jonkunlainen taloudellinen kannustin eh, rajoituksesta huolimatta toiminnassaan. Mielestäni tämä mietintö on ottanut tämän tasapaino oikealla tavalla esiin ja siitä syystä minulla on ollut suuri kunnia saada ollut eh, osallistua Maton mietintöön. Tonnikalakantojen elpymisen jälkeen suorana seurauksena useiden elpymissuunnitelmien täytäntöönpanolle olemme kyenneet nyt vihdoin nostamaan kantoja, kiintiötä vuodelle 2016. Ja lisäksi olemme saaneet nostettua kalastajien palkkoja, sellaisten kalastajien, jotka ovat mukana pienissä kalastusyhteisöissä. Kiitos. Ja seuraavan edustaja Bilbao Baranditsa, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia esittelijä Matulle hänen tekemästään työstä. Me tuemme mietintöä, koska tässä edelleen katsotaan tarkemmin tätä tolikalan elvytyssuunnitelmaa niin että toimitaan tieteellisen tiedon perusteella. Biomassan lisääntyminen osoittaa, että toiminta ovat olleet hyviä ja nyt alan tak kiintiötä voidaan nostaa. Vuonna 2012 alalla menetettiin kalastuskapasiteetista noin 50 prosenttia. On myös hyvin tärkeää, että alukset, jotka toimivat Välimerellä, olivat olivatpa ne sitten eu tai EUn ulkopuolelta, toimivat samoissa olosuhteissa. En saa toimia niin, että toinen osapuoli joutuu kärsimään. Me tässä haluamme tukea myös pienenmuotoista kalastusta, esimerkiksi Kanarian saarilla – on korostettava tonnikalarysien rysien käyttöä. Ne ovat kestäviä ja ekologisia pyydyksiä. Emme ole kuitenkaan yhtä mieltä sellaisten muotoiluiden kanssa, jotka aiheuttavat haittaa tietyille toimijoille, jotka eivät välttämättä toimi kestävällä tavalla. Ja toimielinten kannalta mekin tuemme sitä, että lähdemme todella täytäntöön panemaan ikaten suosituksia. Tarvitsemme legitimiteettiä ja avoimuutta. Lissabonin sopimuksen jälkeen kalastuksen hoito on osoitus siitä, miten toimitaan eu ja etäännytään kansalaisista. Hyvä komission jäsen, toivottavasti voimme nyt to- toimia tässä toimivaltuuksien mukana tehdä yhteistyötä. Kiitos edustaja Hasekam, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, tonnikala kalastusala on varmaankin tunnetuin. Se on tietenkin vähän epäilyttävä kunnia. Tonnikala kannat ovat laskeneet lähes 90 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. Syynä olivat ylikalastustoimet viimeisten kymmenien vuosien aikana. Ylikalastus johtui tuetusta ylikapasiteetista kalastuslaivaston osalta. Vuonna 2006 ryhdyttiin toimenpiteisiin tämän trendin kääntämiseksi. Mutta valitettavasti tässä ei kannata vielä hirveästi hurrata. Tonnikalakannat ovat lähes nollassa. Ja jos tämä vähäpätöinen kanta tuplataan, niin eipä siitäkään vielä ole hurrattavaa. Monet järjestöt ilmoittavat, että on liian ennen aikaista lähteä antamaan lisäkalastuslupia tonnikalojen puolelle, mutta sitähän komissio haluaa, eli lisätä kalastustoimintaa. Mutta me nyt emme ole puhuneet muiden lajien sivusaaleista. Nämä kalat kuolevat karmean kuoleman. Me emme voi hyväksyä tätä tekstiä. Kyse on siitä, että viemme planeetalta ja tulevilta sukupolvilta tärkeään luonnonvaran. Eli meidän pitää tästä syystä luopua kaikenlaisista kalastukseen liittyvistä tukiaisista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana esit- kollega Fronte. Kiitos puhemies. Valtuuskuntamme tukee tätä mietintöä työstämistä yhdessä kollegoiden ja esittelijä Maton kanssa. Iikatin suositukset on syytä panna täytäntöön. Viime vuosien työ on ollut hyvää. Vielä viime vuoden lopussa tonnikalaa kalastettiin perinteiseen tapaan ja kun siirryttiin teolliseen kalastukseen, kanta romahti. Mutta nyt toimet ovat lähteneet puremaan. Eli näyttää siltä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, vaikka onkin ehkä hieman liian aikaista nostaa kiintiöitä. Tässä on katsottu ympäristökysymyksiä, mutta sosioekonomiset kysymykset ovat jääneet huomiota. Me tuemme huomenna tarkistusta, vaikka emme sen muodosta pidäkään, jonka siis kollega Briano on jättänyt. Siinä kiinnitetään huomiota siihen, kuinka tietyt kallistet jäävät kiintiöiden ulkopuolelle. Parlamentti voi nyt todella saada oman äänensä kuuluviin näissä kysymyksissä. Madam... Kiitos. Ja seuraavana edustajan Rodus, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Suuret kalat ja pienet kalastuslaivastot, se toimii myöskin Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Tonnikala voidaan kalastaa. Pienimuotoinen kalastus on kunnianarvoista, sillä valikoivuus ei vaikuta kovinkaan suuressa määrin meriekosysteemiin ja energiakulutuskin on pienellä tasolla. Perusasetuksessa viitataan myöskin tähän pienimuotoisen kalastuksen, jotta nämä kalastajat voivat jatkossakin toimia alalla, niin kaipaavat riittäviä kiintiöitä. Artiklat 16 ja 17 perusasetuksessa sanoo, että miten jäsen, että jäsenvaltiot itse päättävät, miten kiintiöt jaetaan aluksille. Tarvitaan avoimia ja objektiivisia kriteereitä, mutta ei ainoastaan niitä. Pyyntimenetelmät, jotka ovat energiatehokkaita ja valikoivia, niitä pitäisi tukea kalatalousvaliokunta äänestäessään tästä monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta tonnikalalle puolsi tätä lähestymistapaa. Nyt tarvitaan vain käytännön toimia. Ja tästäpä syystä SD toivookin, että nykyisiä jakojärjestelmiä kansallisella tasolla tarkastellaan uudemman kerran ja huomioidaan oikeutetulla tavalla pienimuotoinen kalastustoiminta. Huonona pidetään avoimuuden puutetta silloin, kun puhutaan jakokriteereistä. Tästäpä syystä onkin hyvä, että elvytyssuunnitelmassa jäsenvaltiot ilmoittavat kiintiöistä kalastus lajeittain ja pyynti pyydyslajeittain. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Hock. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Tonnikala nimittäin useilla erilaisilla lempinimillä ja siitä syystä meidän täytyy myös sitä suojata, koska se on monille niin tärkeää. Mehän tiedämme, että tämä laji myös on uhanalainen ja siitä syystä Euroopan parlamentilla ei ole pelkästään oikeutta, vaan sillä on myös velvollisuus pohtia sitä, millä tavalla näitä monivuotisia elpymissuunnitelmia täytäntöön pannaan. Muutama kommentti. Näiden sääntöjen täytyy olla avoimia ja niiden täytyy olla selkeitä silloin, kun puhutaan Tonnikalakannan uudelleen rakentamisesta. Lisäksi lakia täytyy täytäntöönpanna hyvin tiukasti, kun puhutaan kaikista eri toimijoista ja varsinkin niistä, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Laittoman tonnikalakalastuksen lopettaminen on myöskin tietysti äärettömän tärkeää. Edustaja Lopes. Kiitoksia. On hyvä, että tähän mietintöön on otettu viittaus perinteiseen tonikalan rysään pyydyksenä. Se on hyvä asia eh, siinä, että tunnustetaan tämä pyydysmuoto. Se on eh, kaastuksessa hyvin kestävä, kun on kyse tonnikalasta. Ja se on merkittävää esimerkiksi meriemme eh, ekologisen tasapainon osalta. Tällä viittauksella annetaan varoituksen sana sellaiselle hallitukselle kuin Espanja, joka on jättänyt perinteisesti tällaisen Sonikalan rysän hyvin marginaalisen rooliin, jättäen eurooppalaisen lainsäädännön huomiota. Huomenna äänestämme tästä tekstistä ja näin halutaan antaa myönteinen merkki tästä pyydystyypistä ja siitä, mikä rooli sillä on sosioekonomisesti. Haluamme sellaista kalastusta, joka on kestävää ympäristöllisesti ja haluamme, että rysät voivat todella olla laajassa käytössä. Kiitos. Se on... Kiitoksia. Nyt me puhumme tonnekalakantojen katastrofaalisesta tilanteesta, kiintiöistä ja kaupallisista kalastusmenetelmistä. Yksikään täällä ei ole maininnut onkimista. Mikki. Yksikään täällä ei ole maininnut, maininnut onkimista ja meillä on erittäin tärkeä osa tässä suhteessa. Vaikka kaikki haluavat oikean, kunnollisen, kestävän kaupallisen sektorin, niin me voimakkaasti aliarvioimme tällaisen viidekalastuksen arvoa. Se ei tuo pelkästään taloudellista lisäarvoa, vaan myös siitä on ö, ympäristöllistä hyötyä kalakannoille. Yhdessä kuningaskunnassa pelkästään ahvenia kalastavat tuovat 200 miljoonaa Yhdistyneen kuningaskunnan talouteen. Yhdysvalloissa asiat on ymmärretty. Siellä itärannikolla on ymmärretty, että ahvenekalastus on äärimmäisen tärkeää. Käyttökielon jälkeen nyt tuota kalakantaa pidetään tärkeänä. Se on johtanut siihen, että on saatu paljon uusia työpaikkoja esimerkiksi veneenrakennusalalle ja muualle, ja kaikki eri yhteisöt hyötyvät siitä. Mutta mitä me teemme tässä suhteessa? Me otamme täyden käyttökiellon onkijoille. ensimmäinen seitsemättä alkaen yhden surkean kalan raja per kalastaja. Ja samalla kaupalliset alukset voivat ottaa 1,8 tonnia kalaa merestä kerralla. Me rankaisemme onkioita, jotka eivät ole tätä ongelmaa aiheuttanut. Me olemme tehneet sen myöskin asetuksen avulla. Te, maltalainen byrokraatti, komissaari, ehdotitte sitä. Asiasta ei keskusteltu Euroopan parlamentissa, eikä sen kalavaliokunnassa, ei sitä keskusteltu täälläkään, eikä ehdottomasti ainakaan Britannian parlamentissa. Ja nyt tämä johtaa siihen, että tavallista ihmistä tulee rikollisia, jos he jat- jatkavat Magna Cartan Suomien oikeuksiensa täytäntöönpanoa. Yhdistyneen kuningaskunnan merionkijat sanovat, että kirottu olkoon Euroopan komissio. Meidän täytyy saada itse hallinnoida omia aluevesiämme. Mr. Farage, there is a blue card for you from uh, Mr. Corbett. Would you accept? You do accept? Yes. yes. Then Mr. Corbett, please Kuten tiedätte, niin kalastuspolitiikka on uudistettu kovastikin ja Greenpeace'inkin kertomus tästä on hyvä. Te olette ollut kalastajana tuolloin ja kaksi ja puoli vuotta vuoden aikana olette olleet parissa kokouksessa, vaikka näitä asioita on käsitelty ja suuria taistoja käyty. Eikö teidän mielestänne te, tämä vaikuta näkemyksiin eh, yksi, yhteisestä kalastuspolitiikasta? Eikö olisi paljon uskottavampaa, jos te ylipäätään ilmaantuisitte kalastusvaliokunnan kokouksiin ja olette kuitenkin jäsen? But clearly you weren't listening, old Sam, were you? If I'd attended every single fisheries committee meeting for all the years been in this parliament not a member but even if i had nothing i could have done to help up to people from our country who go out and target bass for their leisure activity they provide jobs in coastal communities. yli kahdeksansataatuhatta ihmistä monessa tapauksessa nämä ihmiset äh, antavat tarpeellisen piristysruiskeen satamille ja rannikkokunnille. Näistä asioista ei siellä keskusteltu, joten mitään pointtia ei siellä ollut käydä, joten en siellä sitten käynytkään. Äh, täällä on tätä sääntelyä harrastettu ja nämä byrokraatit täällä ovat näitä asioita keksineet. Me emme voi äänestää sen puolesta. Herra Corbett, me tarvitsemme toimivaa demokratiaa ja sen jälkeen voimme keskustella, miten me nämä e, e, Britannian kalakannat hoidamme. Kiitos. Well, uh, no niin, olen pahoillani. Tämä nyt riitti. Saitte sinisen kortin ja saitte jo vastauksenkin kysymykseen, joten nyt seuru- siirrymme seuraavaan Aguilera minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että olemme samaa mieltä eh, herra Maton kanssa siitä, että nämä suositukset pannaan toimeen. Joitakin poikkeuksia kuitenkin tarvitaan ja haluan niistä muistuttaa. Täällä on muistutettu kahdesta perustavanlaatuisesta kysymyksestä ja haluan ottaa osa tähän keskusteluun. Tämä yhdenmukainen soveltaminen ja tehokas soveltaminen, se on tärkeä asia ja kaikkien täytyy soveltaa tätä, mutta kalastajat kritisoivat nimenomaan sitä, että EU ja jäsenmaat kyllä soveltavat tätä, mutta kolmannet maat eivät. Ja tämä aiheuttaa Välimeren alueella suuria ongelmia. Niinpä on hyvin tärkeää, arvoisa komission jäsen. On hienoa, että tonnikala kannat elpyvät, mutta pienkalastajat, jotka ovat menettäneet elinkeinonsa, heitä emme enää saa takaisin. Meidän täytyy siksi jäsenmaiden monopolista luopua. Espanjassa omassa maassani nämä pienet kalastuskeinot, kuten nämä rysät, eivät hyödy näistä toimista. Kiitos. Ja Vandaalen minuutti. Arvoisa puhemies, tänään puhumme toimenpiteistä ja tonnikalan elvytyssuunnitelmasta ja näiden suositusten mukauttamisesta unionin lainsäädäntöön. Kiitän ja onnittelen esittelijä, hän on käsitellyt tätä kysymystä taidokkaasti. Käymme varmasti tästä useita kolmikantaneuvotteluita, joiden päätöksenä pääsemme hyvään tulokseen. Tässä on ongelmia kalastusalalla myös Välimeren alueella. Lähes kaikkia kalakantoja liikakalastetaan siellä. Esimerkiksi joitakin kalalajeja kalastetaan kymmenenkertaisesti sallittuun verrattuna ja niitä kalastetaan myös, pyydetään myös yhä nuorempana ja siksipä ehdotankin, että komissio ehdottaa Välimeren kalakantojen elvytyssuunnitelman. On hyvä, että tällaisia suunnitelmia tehdään yhdelle lajille, mutta niitä pitäisi tehdä kaikille. Santos, one minute. Ja seuraavaksi Serrao Santos, minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. On oikein mukava saada teidät tänne aina paikalle. Ja kiitokset Gabriel Matolle mainiosta työstä. Parlamentin täytyy nyt tehdä päätöksiä ja sosiaalidemokraattien tekemä tarkistus tähän nimenomaan liittyy näihin kalastusvälineisiin sekä jakovälineisiin. Meidän täytyy myös tukea pienimuotoista kalastusta varsinkin muistaa myös meidän takaiset ja kaukaiset alueet. Meidän, me emme saa missään tapauksessa esimerkiksi urheilukalastusta ja myöskään pien, pienimuotoista kalastusta, kuten Asorien tyyppistä kalastusta, aina olla kuristamassa ja pienentämässä. Meidän täytyy toimia kyllä järkevästi ja varovaisuusperiaatteen mukaisesti tonnikalaa öö, kalastuksessakin. Me tarvitsemme tällaisen vaikutusten arvioinninkin. Kiitokset. Kiitokset ja seuraavaksi Seuraavaksi siirrymme e, ilman etukäteen pyydettyihin, pyydettyihin puheenvuoroihin. Kaput, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin nyt käsitellä kahta kohtaa. Ensinnäkin delegoiduista säädöksistä. Tässä halutaan tehdä suuria muutoksia tonnikalan elvytyssuunnitelmiin delegoiduilla asetuksilla, delegoiduilla säädöksillä. Ja näin Euroopan parlamentti ei voi millään tavalla osallistua päätöksentekoon Pitäisi ennemminkin mielestäni ottaa huomioon alueellisten kalastusjärjestöjen suositukset ja hyväksyä säädökset yhteispäätösmenettelyssä komission esityksestä. Jos tässä kaikkien alusten viitearvoissa, viitepyyntiarvoissa pitää huomioida tietyt viitearvot vuosittain. Täytyy vapauttaa tonnikalan kalastuskiintiöitä niin, että ne eivät ole vain suurten monopolien käsissä, niin että myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat pyytää tonnikalaa. Eli nyt täytyy siis tarkistaa tätä, tätä nykyistä järjestelmää ja pyydän, että kollegat tätä tukevat. Ja Maria, olkaa hyvä. Joo, alla keston Atlantiko Ατλαντικό είναι ιδιαίτερη σημασία, καθώς πέραν των Kiitoksia 2006 ratkaistiin monivuotinen kehys tonni kaalakantojen elvyttämiseksi Atlantilla ja Välimerellä. Arvoisa herra, vielä Välimeren kalat ovat jo kärsineet tästä muistiosta ihan tarpeeksi ja nyt kilpailupaine tulee vain kasvamaan tämän myötä ja nyt vielä veropoliittisetkin toimet pahentavat tilannetta. Heidän pienet tulonsa pienenevät entisestään ja juuri pikkusataamissa tätä elinkeinoa uhataan. Nyt velkojat ennen kaikkea uhkaajat tätä elinkeinoa ja meidän täytyy ajatella sitä, että heidän perheensä ja yri, pienyrityksensä ovat nyt uhanalaisia. He tarvitsevat toimeentulon ja he todellakin taistelevat nyt henkin jäämisestäkin. Um, we... Meillä oli tässä pieni tulkkausongelma. Voidaankohan tämä ratkoa? Minä kyllä ymmärsin, mitä sanoitte. Grazie, presidente. Siamo figli... Kiitos puhemies. Me olemme onnellisia siitä, että nyt eh, kun ICATin ja Euroopan unionin toimenpiteisiin kiinnitetään erityistä huomiota, niin saamme helvitettyä tonnikalakantoja. Tämä myös vaikuttaa markkinointiin välimerellä, jossa valitettavasti on liikaa monopoleja. Ja monet hyödyntävät hyödyntävät näitä siirtolaisvirtoja ja kalastavat siellä samoilla reiteillä, jotta voidaan sitten myydä kalat esimerkiksi Japaniin. Ja nyt sisilialaiset kalastajamme joutuvat jättämään aluksensa satamiin. Meidän täytyy suojella kaikkia näitä pieniä kalastusyrityksiä samalla tavalla kuin tätä arvokasta tonnikala-lajia. Kiitos. Jakovček. Kiitokset ja Jakovček, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies tonnikalaa on epäilemättä uhanalainen laji. Tosin sen elpymisestä on myönteisiä esimerkkejä. Me olemme saaneet viime vuosina myös hyviä tuloksia ja siitä syystä kiintiöitä ollaan, on kasvattamassa. Ja toivoisin, että te hyvä komission jäsen olisitte kuitenkin varovaisia, koska tonnikala on uhanalainen edelleenkin. Ja se, miten pyrimme nyt käyttämään tilannetta Välimerellä ja Atlantin valtamerellä saattaa johtaa siihen, että suuret monopoliyritykset voivat jatkaa liiketoimintaansa voimme ajautua tähän tilanteeseen uudemman kerran, joten meidän täytyy tarkoin katsoa kaikkea Välimeren kalavarastoa eikä itsekseen erillään toisistaan. Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Monivuotisessa kehyksessä tonnikalan elpymisen hyväksi luvattiin että paine tätä eh, eläinlajia kohtaan vähenisi. Vuonna 2014 tonni kalan kannat kasvoivat 20 prosenttia 2015-2017. Me kritisoimme eh, kotitarvekalastuksen ehm, kiintiöitä ja ennen kaikkea suuria eurooppalaisia yrityksiä. Tämä pienkalastus on erittäin tärkeää Portugalissa ja Espanjassa ja täytyy myös tunnustaa, että saarilla toimivat kalastajat, jotka käyttävät perinteisiä kalastusvälineitä, ovat erittäin huonossa tilanteessa. Saalit ovat sellaisia, että ne mahdollistavat lajin säilymisen Atsoreilla. Tämä tilanne on hiukan erilainen, koska muiden lajien saaliit ovat laskeneet. Ja vielä Kiitos puhemies, kiitos puheenvuorosta. Nyt käsittelemme tässä sitä, miten voimme ylläpitää tietyn tason tonnikalakannat. On sanottava, että tärkeää on varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa kansainvälisiin säädöksiin ja EUn sitoumuksiin. Lisäksi meidän on puolustettava eurooppalaisia kalastajia. Liian usein näemme tiettyjä ikäviä asioita, nimittäin on suuria monopoleja markkinoilla ja ne työntävät perinteisiä pyyntitapoja käyttävät kalastajat ulos. Tällaiset tavat olisivat kuitenkin kestävämpiä. Nyt täytyy voida jäsenvaltioissa paremmin jakaa kiintiöt kalastajien kesken ja lisäksi tätä, tämä vaatii raportointia, jotta kalakannat eivät uudestaan ala hävitä. Kiitos. Commissioner. Kiitokset ja seuraavaksi komission jäsen Vella, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitokset, puhemies. Minä tahdon vielä kertaalleen kiittää kaikkia arvon jäseniä kysymyksistä ja huomautuksista. Selvästi meillä on yhteinen pohjakin, jo voimme näin ollen jatkaa eteenpäin ehdotuksen pohjalta yleisluontoisesti myös tuetaan tässä rakennuksessa ehdotusta. Komissio haluaisi myös muistuttaa siitä, kuten kukin teistä onkin on tehnyt juuri siitä, miten kansainvälisissä areenoilla, kansainvälisillä areenoilla sonnikalla kysymys on hyvin hankala ja arkaluontoinenkin, ja komissio haluaa taata tonnikalan kestävän kehityksen. Me jaamme kiintiöt varovaisesti ja myös kannamme vastuuta tästä. Meillä on myös suurin joukko toimijoita tonnikalaa puolella. Ja siksi meidän täytyy hallinnoida tätä kalakantaa järkevästi. Ja meidän täytyy tämä myös transpodoida oikealla tavalla nämä ikkatin päätökset ne on otettu unionin lainsäädäntöön mukaan muutama vuosi sitten. Tästä että on syntynyt, syntymässä asetus, joka takaa oikeusvarmuuden kaikille alan toimijoille ja näin myös helpottaa um, näiden sääntöjen ja kansainvälisten velvollisuuksien toteuttamista ja täytäntöönpanoa. Minä haluaisin muutaman kommentin erityisesti ottaa esille, varsinkin Mato, Riano, Bilbao. Te kaikki käytännössä viittasitte näihin, tähän pienimuotoiseen kalastukseen, perinteiseen kalastukseen. Komissio on juuri samaa mieltä tästä asiasta, näiden perinteisten kalastusvälineiden käytöstä. Ja komissio on kanta ei välttämättä ole tässä aivan oikein sanottu ja saattaa johtaa vähän harhaankin, varsinkin jos ajattelee näitä tonnikalarysiä. Ne eivät ole ainoat kestävän kehityksen pyydykset, vaan voidaan myös käyttää muita välineitä ja siihen sitten liittyvätkin maton tekemät tarkistusehdotukset. Komissio on sitä mieltä, että meidän täytyisi ottaa erityiskiintiöt mukaan, va ehkä myöskin kiintiön keskeyttämiset, kun kyse on tästä kalan kasvatuskasseista. Tämä sitten vaihtelee tietysti jäsenvaltioissa. Ja sitten vielä oli kommentteja jotka liittyivät juuri näihin tonnikalarysiin. Tämähän liittyy perinteiseen kalastukseen. Meidän täytyy taata sielläkin puolella kestävyys. Ja lisäksi Marco Afronte korosti tämän kalakannan merkitystä Euroopan kalastajien näkökulmasta ja mainitsi, että tämä on oikean suuntainen ehdotus. Ja monet ovat myös maininneet yhteiskunnalliset ja taloudelliset näkökulmat ja uskon, että oikea hallinnointi on ainoa keino eteenpäin, jonka pohjalta voimme sitten taata kestävyyden ja myös tämän taloudellisen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden täyttymisen kiintiöt, kiintiöiden siirtämisestä olen samaa mieltä kuin täällä on esitetty, ja jokaisen jäsenvaltion tulisi juuri siihen suuntaan pyrkiäkin. Ja sitten tuo vaalikoitavuus, ja tämä liittyy tietenkin myös pienimuotoiseen ja perinteiseen kalastukseen. Valikoitavuudessa juuri pienimuotoinen kalastus on merkittävä. Ja minä olen myös sinänsä samaa mieltä siitä, että asiat eivät ole välttämättä niin hyvällä tolalla kuin me toivoisimme niiden olevan. Me olemme kyllä edistysaskelia ottaneet, mutta vielä paljon työtä on tehtävänäkin. Ja Aguilera puhui yhteisestä tasapuolisesta toimintaympäristöstä ja siitä, että pitäisi myös tarjota enemmän jakomahdollisuuksia perinteisille kalastajille. Ja sitten Van Dalenin ajatukset kummeliturskan elvytyssuunnitelmasta otin huomioon ja Santos viittasi eri pyyntivälineisiin. tiedemiehet kyllä kiinnittävät huomiota eri pyydyksiin, mutta jos tarvetta tarve vaatii, niin varmasti kiinnitämme tähänkin enemmän huomiota vielä. Ja sitten vielä delegoidut säädökset. Eh, tämä on ehdotuksen ydinkysymys, koska varsin usein muutoksia ikkatista on tiedossa ja nämä muutokset täytyy sitten saada otettua eh, nopeasti unionin lainsäädäntöön mukaan. Jos me käymme koko lainsäädäntömenettely läpi, niin me olemme ja autuasti myöhässä Eli näin delegoiduin säädöksin me pääsisimme eteenpäin ja saisimme uudet säännöt unionilainsäädäntöön mukaan ja tietysti sitten olennaisissa kysymyksissä toimimme toisin. Tähän siis käsittääkseni Kapuuto viittasi. Ja sitten myönte, ovatko elvytys, elvytyksen myönteiset tiedot tarkkoja. Tässä, tässä täytyy tietysti toimia hyvinkin tarkasti. Katsomme sitä vielä uudelleen. Ja sitten Ferreirakin puhui siitä, miten paremmin nämä kiintiöt jaettaisiin. Ja Renata kiinnitti huomiota myös yhteiskunnallistaloudellisiin vaikutuksiin ja jäsenvaltioiden jako, jakomahdollisuuksiin reilummalta pohjalta. Uskon, että Alueelliset kalastusjärjestöt ovat avoimia ja myös edustaviakin. Ja Farage, valitettavasti me nyt tänään kuitenkin puhumme tonnikala-asioista Ikkatissa, mutta minä kuitenkin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, mitä sanoitte 800 000 union YK, UK-taloudessa ja sitten tietysti vielä kalastajien, kalastajien mahdollisuuksista ja ja meribassista esimerkiksi. Tässä jokaisen jäsenvaltion täytyy osallistua suunnitelmien laatimiseen. Ja vaikka elvyty, elvytyssuunnitelman pohjalta edistysaskelia onkin saatu aikaan, niin silti me, meidän täytyy kiinnittää huomiota vielä enemmän tahattomiin saaliisiin. Mutta yleisesti ottaen haluaisin kiinnittää kaikkia täällä puhuneita ja kiitokset myös esittelijä Matolle ja kiitokset hyvin avoimesta ja tuottelijasta keskustelusta. Kiitos puhemies. Kiitokset tästä komission jäsenelle ja vielä sitten esittelijä Mato, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa komission jäsen ja kiitos myös kaikille kollegoille, jotka ovat täällä puhuneet ja tulevat parantamaan tätä mietintöä. Ja kiitos myös niille kollegoille, jotka käyttivät vuoroaan osoittaakseen epäkunnioitusta komission jäsentä vastaan. Tämä on mielestäni aivan väärin. He puhuivat asian vierestä, mutta kiitos kaikille kuitenkin. Tässä on kaksi perusteemaa. Toinen on kiintiöt Ensinnäkin me puhumme nyt täällä siitä, että on, kalastajat ovat ponnistelleet suuresti ja kalakannat ovat elpyneet. Tämä vaatii kiintiöiden nostamista. Näin minä näen tämän asian. Ja toinen tärkeä asia on myös, miten nämä kiintiöt jaetaan eri alueiden ja maiden kesken. Tämän tekevät jäsenmaat, eikä se ole tämän parlamentin asiat eikä tämä mietintö ole. Tämä on poliittinen asia ja hyvin selkeä viesti. Meidän täytyy jakaa nämä kiintiöt paremmin ja täytyy suosia pienkalastajia. Minä en rupea demonisoimaan suurkalastajia, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että meidän täytyy nyt suosia ja olla reilumpia pienkalastajia kohtaan, perinteisiä kalastajia kohtaan. Niinpä olemme täysin samaa mieltä tästä. Ja olemmekin jo ottaneet mukaan kompromissiin tähän itse tekstiin. Täällä on tarkistus, joka menee pidemmälle, mutta pohjimmiltaan tässä on tarkoitus nimenomaan reilummalla tavalla jakaa nämä kiintiöt. Arvoisa komission jäsen, meillä on ongelma. Me emme usein delegoiduissa säädöksissä ymmärrä toisiamme eh, ja minun mielestäni komissio ei ole paras esimerkki siitä, että nämä olisi nopeasti saatettu käytäntöön, joten te ette voi nyt mennä tämän tämän asian taakse poistaaksenne parlamentilta toimivaltuuksia. Tämän järjestelmän täytyy olla perinteinen säätämisjärjestys, yhteispäätösmenettely. Meidän täytyy tehdä parhaamme sen eteen, että asiat etenevät nopeasti, mutta me emme tule toimi, omista toimivaltuuksistamme luopumaan ja se teidän täytyy myös ymmärtää, sen sanomme hyvin selvästi. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Mato. The debate is closed and we vote. Kiitokset. Ja tästä äänestämme huomenna.